mukainen niiden lähestymistapojen ja politiikkojen kanssa, joita se on puoltanut tämän kriisin alusta pitäen. Kiitän puhemies. Thank you very much for your Kiitoksia puheenvuorostanne. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan tänään puolelta päivän. Seuraava kohta on keskustelu David Martinin mietinnöstä Euroopan parlamentin tutkintaoikeus. Ensin puheenvuoron saa esittelijä Martin. Thank you very much, uh, President. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää perussopimusvaliokunnan sihteeristöä, erityisesti Kaskia, hänen avustaan, kun laadimme tätä mietintöä. Haluan kiittää komission jäsentä Sefkevicia ja puheenjohtajavaltio Tanskaa halusta olla tässä prosessissa mukana alusta pitäen. Heidän panoksensa valiokunnassa ja minun työssäni on ollut erittäin tervetullutta ja odottelen lisää yhteistyötä kummankin kanssa, jotta pääsemme sopimukseen, jonka kaikki toimielimet voivat hyväksyä. Myös haluaisin kiittää muiden poliittisten ryhmien esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, jossa olemme neuvotelleet ja saaneet aikaan tämän mietinnön. Puhemies, tämän kunnianhimoinen mietintö ja oikea-aikainen sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, vuonna 1995, kun olin esittelijä parlamentissa Maastrichtin sopimuksen osalta. Me edistimme parlamentin tutkintaoikeuksia ja että se kirjattiin perussopimukseen. Sen jälkeen tutkintaoikeudet eivät ole muuttuneet. Tutkintavaliokunnat antavat parlamentille oikeuksia tutkia väitteitä huonosta hallinnosta – ja tutkimuksissa valiokunnat voivat ottaa yhteyttä yksilöihin ja pyytää asiakirjoja ja katsoa, onko rikottu lakia tai onko esiintynyt korruptiota hallinnossa. Ensinnäkin haluaisin korostaa tätä merkitystä parlamentilla ennen kuin menemme itse mietinnön sisältöön ja menettelyihin. On ollut kolme tutkintavaliokuntaa parlamentin historian aikana, Yksi koski VCtä ja Equitable Life vakuutusyhtiötä. Equitable Life-tutkimus osoitti, että parlamentti ei saanut totuutta sille, koska emme voineet puhua ihmisille, jotka olivat tässä mukana. Me emme saaneet asiakirjoja eikä vääristä todistelausunnoista ollut mitään seuraamuksia. Me olemme saaneet uusia valtuuksia Euroopan parlamentissa kahden viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta demokraattinen valvonta on nyt tuotava 2000-luvulle. Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentilla on neuvoston kanssa yhtäläinen asema lainsäätäjänä ja sillä on valtuuksia budjetin valvonnan osalta. Mutta mitä tulee demokraattiseen valvontaan, meillä ei ole välineitä, jotta saisimme totuuden esille. Samalla tavalla kuin kansallisissa parlamenteissa on välineitä, jotta voidaan havaita kansallisen lainsäädännön vilpillistä täytäntöönpanoa. Euroopan parlamentin tutkimus on tutkia EU-hallinnon vääränlaista täytäntöönpanoa. Tutkintavaliokunta yrittää saada selville totuuden menneistä tapahtumista, ja kuten Bob Dylan totesi, totuus kulkee kapean portin läpi. Meidän on saatava käsimme asiakirjoja, muuten parlamentti ei pysty hoitamaan tätä demokraattista velvollisuuttaan tehokkaasti. Tämä rooli, johon parlamentti suhtautuu vakavasti, ja ainoastaan kolme tutkintovaliokuntaa on perustettu, joten ei ole mitään syytä epäillä, että tätä välinettä käytettäisiin väärin. Nyt kun uudistamme sääntöjä, tai meidän täytyy päivittää näitä sääntöjä Näinhän on ollut siitä lähtien, kun Equitable Life tutkintavaliokunta päätti tehtävänsä. Ja myöskin Lissabonin sopimus on muuttanut sääntöjä tutkintavaliokuntien osalta asetukseksi. Artiklan 226 nojalla Lissabonin sopimuksesta parlamentilla on epätavallinen rooli. Se käynnistää lainsäädäntöä. Ja mietinnössäni on ehdotuksia joihin komission ja neuvoston on suostuttava. Siis puhemies, luin, että meillä on kuusi minuuttia aikaa. No, jos voisitte käyttää nämä kaksi viimeistä lopuksi. No, mieluummin kyllä esittelisin tämän koko mietinnön nyt heti. Koska vasta nyt alan puhua tästä sisällöstä, eli mieluummin puhuisin tästä nyt On kolme tärkeää elementtiä tutkintavaliokunnissa, joihin olen ehdottanut muutoksia. Ensinnäkin oikeus puhua suoraan yksilöille, jotka ovat mukana näissä kysymyksissä. Tämä oli suuri ongelma liittyen Equitable Life-tutkimukseen, eli emme voineet ottaa yhteyttä yksilöihin. Ja monissa tapauksissa instituutiot lähettivät edustajansa paikalle ja meidän täytyy katsoa näitä päätöksiä, joita on tehty meidän täytyy pystyä puhumaan suoraan niille, jotka ovat mukana näissä tapauksissa tai asiantuntijoille. Sitten toinen asia liittyy asiakirjojen saatavuuteen ja mahdollisuuteen saada asiakirjoja tutkintavaliokuntaan. Sitten tutkintavaliokunta voi käydä jäsenvaltioissa ja käydä itse katsomassa tutkimuksen konteksti. Ja mehän tiedämme menneistä tutkimuksista, että jos mitään sanktioita ei ole, jos kieltäytyy todistamasta tai jos ottaa vastaan lajuksia tai todistaa väärin, niin silloin valiokunnalle ei ole mitään välineitä toimista vastaan. Euroopan parlamentilla pitäisi olla samat sanktioikeudet kuin monissa jäsenvaltioissa ja minulla on erilaisia tutkimuksia kansallisista tutkintavaliokunnista. Myöskin on tärkeää, että parlamentti ei ole mikään tuomioistuin. Jos on korruptiota tai vääriä todistajalausuntoja, niin ne täytyy sitten hoitaa jäsenvaltioissa. Mutta mitä tulee sitten loppupäätelmiin, meidän täytyy saada selville totuus. Me emme halua langettaa tuomioita tai sanktioita, me emme ryhdy mikään oikeudellisiin toimiin. Ja nyt odottelen sitten yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja toivottavasti pääsemme hyvään lopputulokseen ja olen optimistinen sen suhteen, että kolme toimielintä voivat tästä päästä yhteisymmärrykseen. Kiitos. Now I will... Kiitoksia. Seuraavaksi neuvosto, Eurooppa-ministeri Nikolai Vammen. Mr. President. Puhemies, arvon jäsenet, komission varapuheenjohtaja. Tutkintaoikeus on tärkeä tekijä Euroopan parlamentin toiminta oikeuksiin. Se, että se saa perustaa toiminta, tutkintaa, valiokuntia ja sitä kautta sitten seurata, että unionin lainsäädäntöä noudatetaan. Lissabonin sopimus on muuttanut tätä parlamentin oikeutta tutkintaoikeuteen, se on muuttanut yksityiskohtia. Ja nyt parlamentin on omasta aloitteestaan toimittava ja hoidettava tämä asia. Puheenjohtaja Maa kunnioittaa parlamentin oikeuksia tässä asiassa ja on siksi tarkkaan ja läheisesti seurannut edustaja Martinin mietinnön valmistumista. Puheenjohtajamaa on työskennellyt kovasti neuvostossa, jotta voitaisiin käynnistää viralliset kolmikantaneuvottelut parlamentin kanssa. Kun olemme vaihtaneet näkemyksiä tästä asiasta perusoikeusvaliokunnan kanssa tammikuussa, sanoin, että tulen maasta, jolla on avoimuuden periaate ja myös vahva parlamentin valvonta. Sen vuoksi suhtaudun tähän asiaan avoimin mielin ja haluan löytää tähän järkevän kompromissin. Ne yhteydet, joita on ollut puheenjohtajamaan ja esittelijän välillä Afkon äänestyksen jälkeen ovat äh, antaneet mainion mahdollisuuden keskustella aiheesta edelleen ja parantaa ymmärtämystämme toistemme näkemyksistä. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää edustaja Marttinia hänen halukkuudestaan kuulla neuvoston huolenaiheita ja siitä, että olemme käyneet rakentavaa vuoropuhelua. Ei ole mitään syytä piilotella sitä asiaa, että tämä aihe on arka kaikille toimielimille. Siitä huolimatta olen vakuuttunut siitä, että yhteydet, joita puheenjohtajamaa on pitänyt edustaja Martiniin, on luonut hyvän pohjan jatkoneuvotteluille. Ilman, että menen sen enempää tämän mietintöluonnoksen yksityiskohtiin, haluaisin ottaa esiin kaksi asiaa, jotka ovat erityisen tärkeitä neuvostolle. Ensinnäkin neuvosto uskoo erityisesti, että tämä tällainen poliittinen äh, luonne parlamentin tutkintaoikeuteen täytyisi näkyä säännöissä. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voimme välttää se, että puututtaisiin tuomioistuinten toimintaan. Se merkitsee sitä, että tutkintavaliokuntia äh, ei voi olla oikeudellinen luonteeltaan. Toisekseen, mitä tulee sitten toimintavaltuuksiin, jotka on myös määritelty perustamissopimuksissa, niitä on kunnioitettava. Tämä merkitsee sitä, että tutkintavaliokuntien tulisi heidän tutkimustensa puitteissa välttää kaikkia päällekkäisyyksiä muiden toimielinten ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksien kanssa. Arvon puhemies, Odotan, että jatkossakin olemme yhteydessä edustaja Martiniin ja parlamentin neuvottelujoukkoon. Ja varmistan teille, että puheenjohtajamaa tulee tekemään kaikkensa, jotta saavutamme kompromissin, joka olisi hyväksyttävissä kaikille kolmelle toimielimelle ja joka antaisi parlamentille mahdollisuuden harjoittaa tutkintaoikeuttaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kiitos. Very much, minister. Kiitoksia ministeri. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Sefcovic. Kiitos puhemies. Arvoisa ministeri, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Lissabonin sopimus toi mukanaan paljon innovaatioita Euroopan parlamentin toimintaan ja yksi niistä on perustaa kyseisiä tutkintavaliokuntia. Tämä edistää demokratiaa ja sitä pitäisi kunnioittaa. Meidän täytyy täytäntöön panna tätä uutta määräystä niin nopeasti kuin mahdollista rakentavalla yhteistyöllä kolmen toimielimen välillä käyttäen maalaisjärkeä ja artiklan 226 hengen mukaisesti perustamissopimuksessa. Komissio on aina puolustanut tarvetta voimakkaalle parlamentaariselle valvonnalle. Siksi vähän yli vuosi sitten sitouduimme neuvotteluihin Martinin mietintöluonnoksesta ja olen hyvin kiitollinen hänen yhteistyön halukkuudestaan ja yhteistyöstä ministeri Vammenin ja muiden kanssa. Esittelijä jo otti huomioon alustavassa mietintöluonnoksessa esiintyneet ongelmat ja sitten lopullisessa kontvaliokunnan äänestyksessä teksti saa lopullisen muotonsa. Tanskan puheenjohtajakaudella on myös ilmaistu huolia olen hyvin terve, valmis ottamaan huomioon osan näistä esityksistä. Haluamme löytää rakentavan lopputuloksen, joka, jota heijastelevat useat tarkistukset, joita herra Martin on esittänyt, jossa hän on pyrkinyt ottamaan huomioon neuvoston ja komission esittämiä huolenaiheita. Ei liene kuitenkaan salaisuus, että tässä on vielä avainasioita, joista on neuvoteltava ennen kuin komissio voi hyväksyä artiklan 20, 226 valtuutuksen. Ensinnäkin tulevan asetuksen toimialan pitäisi olla sama kuin tämänhetkisessä päätöksessä. Kuten artiklassa 226 sanotaan, Euroopan parlamentti saa perustaa tutkintavaliokuntia ainoastaan tämän artiklan perusteella ja sen pitää olla perustamissopimuksen laajuinen. Kompromissi tarkistukset ovat tervetulleita tähän. Ei saa unohtaa artiklan 226 muutoksia. Se käsittelee pelkästään menettelytapaa, ei tutkintavaliokunnan mandaattia ja että tutkintavaliokunnat ovat ensisijaisesti poliittisia, eivät äh, oikeudellisia äh, elimiä tai tahoja. Ja siksi tarvitaan lisää keskusteluja myöskin niistä tutkintavälineistä, joita Euroopan parlamentin luonnoksessa on. Ne ovat hiukan liian pitkälle meneviä. Markit, mainitsisin vielä asetusehdotuksen artiklan 17, jossa puhutaan kuulemisoikeudesta jäsenvaltioissa sekä unionin virkamiesten kuulemista. Tässä on tiettyjä huolenaiheita, esimerkiksi todistusvapaus sekä se, että voimme hyväksyä tällaisen sopeutua tai selittää periaatteen. Se, että käsitellään EU-virkamiehiä, kansallisia virkamiehiä eri tavalla, tätä ei voida mitenkään objektiivisesti perustella. Tätä taustaa vasten komissio toivottaa tervetulleeksi tämän mietinnön ja siihen tulleet tarkistukset – koska tämä antaa toimielimille mahdollisuuden sitoutua hyvin rakentavaan neuvotteluprosessiin, jotta saadaan aikaan sellainen teksti, jonka komissio ja neuvosto voivat helposti hyväksyä artiklan 226 hengessä, kun parlamentti on päätöslauselmaesityksestä äänestänyt. Odotan siis edelleenkin hyvää yhteistyötä kanssanne ja neuvoston kanssa, jotta saamme pikapuoliin tämän tärkeän asian lopun käsiteltyä. Kiitän puhemies. Kiitoksia komission jäsenen. Ensimmäinen puhuja on Viiland, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Elin, joka on vastuussa äh, oikeuden istunnosta, sen täytyy olla vastuussa myös äh, sen toimeenpanosta. Ei voi olla kysymys vain yhteisön lainsäädännöstä, vaan myös äh, tämän lainsäädännön käytöstä ja toimeenpanosta. Ja unionissahan meillä on tässä ollut hieman vääristymisiä tutkintaoikeus, Equitable, tutkintavaliokunta Equitable Life toi tämän esiin, mutta se osoitti myös, että tämä meidän välineemme ei ole riittävä, vaan sitä on parannettava ja tämä mietintö sitä tekeekin. Ihan nopeasti viisi tärkeintä asiaa minun ryhmälleni. Ensinnäkin me ymmärrämme, että komissio ja neuvoston heillä on epäilyksiä siihen, että he eivät halua antaa parlamentin päättää ministereistä ja todistajista. Mutta tämä täytyy asia selvittää. Toisekseen ei voi olla niin, että on eh, henkilön eh, itse päätettävissä, kun häntä kuullaan, onko se julkista vai ei. Toisekseen kaikkien täytyy luonnollisesti puhua totuutta. Neljänneksi me odotamme jäsenvaltioilta, että ne, jotka eivät puhu totta, että heitä rangaistaan samalla tavalla kuin eh, kansallisissa eh, toimielimissä tehdään, jos he eivät puhu siellä totuutta. Viidenneksi tässä on kysymys tarkistuksesta 31. Minun ryhmälleni on tärkeää, että on myös eh, vähemmistö, mahdollisuus vähemmistöäänestyksiin. Olen pahoillani siitä, että tätä ei pidetty hyväksyttävänä ja minusta tämä ei ole oikein. Ja vielä lopuksi sekä neuvosto että komissio olivat iloisia siitä, että parlamentti on ollut valmis kompromisseihin. Minä olisin iloinen, jos tämä ilo, kompromissi, halukkuuteen ei olisi yksipuolista. Match next. Kiitoksia. Seuraavaksi Gualtieri. Porto Martin. Kiitoksia. Martin on nyt puhunut perussopimuksissa, joissa annetaan tutkintavaltuuksia. Ja sehän on tärkeää, jotta voimme täyttää parlamentin keskeisen tehtävän, eli poliittisen valvonnan tehtävän. Lissabonin sopimuksen myötä tuli erityinen lainsäädäntömenettely, ja suosittelemme, että kun neuvotellaan toimielimissä, komissiossa ja neuvostossa, siellä pidetään kiinni tämän säännön hengestä. Eli meillä pitää olla myöskin parlamentissa lainsäädäntöoikeus Martinin mietinnössä on puhuttu aikaisemmista kokemuksista väliaikaisten tutkintavaliokuntien osalta, ja siellä on tullut esille, millaisia rajoituksia tällä välineellä on, ja meidän täytyy huomattavasti uudistaa sitä. Neuvottelut komission ja puheenjohtajavaltion kanssa ovat nyt saa, saattaneet meidät hyväksyttävään kompromissiin, joka on tietyin osin komission jäsenvaltioiden ehdotuksia vastaan, mutta sillä parlamentilla on oikeus vaatia kansallisia EUn toimielimiä vastuuseen EU-lainsäädännön toimeenpanosta ja hallinnollisista toimista. Myöhemmin voidaan sitten täsmentää tiettyjä sanamuotoja, mutta keskeistä on se, että me unohdamme sitä, että tutkintavaliokunnilla pitää olla mahdollisuus saada käsiinsä asiakirjoja ja päästä yhteykseen tiettyjen yksityishenkilöiden kanssa

Kiitos eh, puhemies, eh, hyvät kollegat. Demokratia tarvitsee menettelytapoja ja menettelytavat eh, toimivat vain niin hyvin kuin mitä sen pohjalla olevat säännöt ovat. Ja tutkintaoikeudessa nämä säännöt eivät riitä, mikä kävi ilmi tutkintavaliokunta Equitable Lifein yhteydessä. Sen vuoksi me tarvitsemme vihdoin toimivan tutkintavaliokunnan niin, että voimme selvittää väärinkäytökset, skandaalit, tuoda valoa pimeyteen. Ja meidän täytyy saada selkeys kaikkeen eh, esimerkiksi eh, tällaisiin eh, epäilyksiin. Se on tärkeää meidän kansalaisillemme. Meidän täytyy voida nähdä kaikki tärkeät asiakirjat. Meidän täytyy voida kuulla kaikkia mahdollisia todistajia ja, ja osan ottajia myös paikan päällä. Ja mikäli he valitsevat, sillä valehtelevat, sillä täytyy olla seuraamuksia. Yksi asia, joka ikävä kyllä ei tänään ole mukana äänestyksessä. Kokemus osoittaa, että tutkimusvaliokunnan halu selvittää kaikki asiat ei aina ole joka puolella yhtä hyvää. Ja olen pahoillani siitä, että välillä siinä tulee kansalliset tai poliittiset edut väliin. Ja se, että välillä vähemmistö olisi halukkaampi tuomaan asioita esiin kuin enemmistö, sen vuoksi me tarvitsemme myös vähemmistö mietintöjä tutkintavaliokuntaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Ashley Fox. Thank you, President. Kiitos puhemies. Tämän parlamentin valvonta on tärkeää. Tehtävämme ei ole vain lainsäädännön hyväksyminen. Teemme mielestäni sitä vähän liikaa, mutta on varmistettava myös, että veronmaksajien rahat käytetään järkevästi sekä komission että jäsenvaltioiden taholta. Edeltäjäni Kaakkois-Englannista oli Neil Parish. Hänen roolinsa oli instrumentaalinen, kun tutkintavaliokunta perustettiin tutkimaan BSE-kriisiä. Tässä tuli ilmi, kuinka epäpätevästi Labour-hallitus käsitteli koko kriisiä. Tämä uudistus osoittaa, kuinka se pitäisi suorittaa. Tässä on hyviä osia, mutta minun mielestäni se menee liian pitkälle antaessaan tutkintavaltuuksia tälle parlamentille. Esimerkiksi tässä myönnetään se, että todistajalausuntoja kerätään ja ketkä voivat osallistua tähän. Mielestäni tällä mietinnöllä menemme liian pitkälle omien toimivaltuuksiemme laajentamisessa. En usko, että hallitukset tätä voisivat hyväksyä. Virkamiesten pitää antaa parhaan, parhaat neuvonsa ja tietonsa ministereille, jotta ministerit voivat tehdä tietoisia ratkaisuja. Mielestäni tässä vaarannetaan se luottamus ja näin myös ministerien äh, luottamusta heikennetään. Jos näillä ehdotuksilla halutaan saavuttaa mitään, tässä pitäisi vastuuttaa lisää Euroopan toimielimiä, nimittäin parlamentissa pitäisi keskittyä omaan taloon niin, että Brysselin byrokraatit saataisiin demokraattiseen valvontaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Scholz. Äh, Kiitoksia, puhemies komission jäsen, hyvät kollegat. Nyt kun kansalaiset yhä vähemmän luottavat Euroopan unioniin, sen politiikkahan monilla aloilla on johtanut tähän mietintöön, joka on mielestäni hyvä. Ja erityisesti haluaisin ryhmäni puolesta tukea tätä mietintöä. Artiklassa 14 Lissabonin sopimuksessa on erikseen mainittu tämä poliittinen oikeus Euroopan parlamentissa harjoittaa poliittista valvontaa. Ja siihen liittyy muitakin toimia. Ja en ole samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että tätä tutkintaoikeuden laajentamista ei pitäisi tukea. Miten artiklaa 226 voidaan toteuttaa käytännössä jos tutkintavaliokuntien, ja nyt siteeraan, ne voivat katsoa, miten EU-lainsäädäntöä on pannut täytäntöön. Meidän täytyy olla avoimia ja tehokkaita, ja avoimuutta saadaan aikaan tutkintojen kautta. Parlamentaarisessa demokraatiassa meillä on tärkeä tehtävä, ja parlamentilla on mahdollisuus tehdä riippumattomia tutkimuksia asioista, jotka liittyvät sen tehtäviin, koska me edustamme täällä Euroopan kansalaisia. Ja mielestäni nimenomaan tässä tilanteessa, jossa EU tällä hetkellä on, tämän kiireellistä. Ja lopuksi vielä yksi asia. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että vähemmistöäänestykset ovat erittäin tarpeellisia. Kiitoksia. Ja sitten Brons, yksi minuutti. Kiitos. Se, että tutkitaan valtaa pitävien päätöksiä, on tärkeää ja jokaisen parlamentin pitäisi omaa toimenpanovaltaansa tutkia, ei muiden. Ehm, Euroopan parlamentin pitäisi voida tutkia omia virkamiehiään ihan alimmalta tasolta aina er, puheenjohtaja Barroson toimintaan, mutta tutkinta-oikeutta ei saa laajentaa jäsenvaltioihin. Sen pitää olla jäsenvaltioiden parlamenttien omassa toimivallassa. Tutkintavaliokunta voi, voisi saada kuultavaksi ja todistajalausuntoja antamaan äh, unionin virkamiehiä. Ja tarkistuksessa 18 mietinnössä todetaan, että samoja tietoja pitää voida saada eu tutkinnoissa mitä kansallisestakin saadaan. Ristiriitaisia ohjeita on annettu siitä, minkälaisia tietoja saadaan ja voidaan antaa. Kiitos. Next speaker is... Kiitoksia sitten Traskovski. Kaksi minuuttia. Ladies and gentlemen, first of all... Hyvät naiset ja herrat, ensin haluaisin kiittää edustaja Martinia hänen hyvästä työstään, samoin kuin varjoesittelyitä. Tutkimusvaliokunnille annettiin hyvin vähän valtaoikeuksia Maastrichtin sopimuksessa ja ne eivät olleet Euroopan parlamentin mukaisia. Nyt Lissabonin sopimuksessa Euroopan parlamentille annettiin poliittista valvontamahdollisuutta. Mitä tulee demokratian valvontaan, meidän täytyy todellakin nyt antaa hieman äh, sisältöä tälle. Se, että me saamme asiakirjat, voimme kuulla äh, sekä kansallisvaltioiden että muiden toimielinten virkamiehiä ja että meillä olisi myös mahdollisuus sanktioihin ei sanktioita eh, Euroopan unionille, vaan vastaavanlaisia kuin mitä kansallisilla viranomaisilla on. Me emme eh, neuvotteluissa pyrkineet puhumaan sellaisella kielellä, että tutkintavaliokunta toimisi jonkinnäköisenä oikeuslaitoksena. Ei, vaan me haluamme, että virkailijat viranomaiset tulisivat selittämään meille valiokuntaan. Me haluamme olla joustavia, mutta me haluamme myös toimia oikeuksiemme mukaan ja sen poliittisen statuksen mukaan, joka meillä on. Meidän on vahvistettava demokraattista valvontaa tässä prosessissa nimenomaan Euroopan parlamentin taholta. Ladies and gentlemen. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, voisitko olla nyt hiljaa? Seuraavaksi Guerrero. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä David Martinia hänen tekemästään työstä ja puheenjohtajavaltio Tanskaa siitä valmiudesta, joka sillä on ollut tämän mietinnön laadinnassa. Mehän tiedämme, millaisia valtuuksia klassisilla parlamenteilla on. Kolme konkreettista lainsäädäntö, budjettivalta ja valvontavaltuudet. Ja sitten tärkeää on myöskin poliittinen suuntaus. Kun ajatellaan valvontaa, parlamentit voivat valvoa hallituksen toimintaa ja hallintoa, ja se voi vaatia näitä tahoja vastuuseen, ja se voi myöskin käyttää poliittista valtuuksia, mikäli eh, lievemmällä tai vakavammalla tavalla valvontaan liittyvät myöskin tutkintavaliokunnat. Ja näin ollen työ, jota tällä hetkellä yritämme tehdä, se laajentaa parlamentin valtuuksia, joka on jo edennyt hyvin paljon lainsäädännön ja to, lainsäädännön toimivaltuuksien ja budjettivaltuuksien osalta, mutta jälkeen on jäänyt se, mm, mistä puhutaan valvontana. Tällä hetkellä meillä on vielä neuvotteluprosessi tämän äänestyksen jälkeen, että pyytäisin, että neuvosto ja komissio ja esittelijä antaisivat parlamentille tutkintavaltuuksia. Kiitos. Speaker is Mr. Duff. Kiitoksia seuraavaksi Duff. President, I, of course... Puhemies, tietenkin olen samaa mieltä, että parlamentti ei tarvitse tai edes pyri saamaankaan oikeudellisia valtuuksia. Mutta meillä täytyy olla kunnollinen, kunnollinen valtuus tutkia monimutkaisia poliittisia ristiriitoja. Odotan neuvottelua, Meidän täytyy käsitellä epätasa-arvoista kohtelua, jota mietinnössä kohdistetaan komission ja kansallisiin viranomaisiin, mutta samaan aikaan meidän pitäisi pyrkiä löytämään sopimus järkevästä, järkevistä seuraamuksista, järkevy, järkevistä ratkaisuista, joita tällainen tutkintavaliokunta aikaan saisi Kiitos. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensin Mikko Lashik, yksi minuutti. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia. Puhemies, komissaari, hyvät kollegat, tutkimustoimi oikeudet kuuluvat meille. Ne kuuluvat kaikille demokraattisille parlamenteille ympäri maailman. Se, oikeudet ovat sen vuoksi, että voimme luoda oikeudenmukaisen kuvan tilanteesta, ja että meillä on oikeus tutkia hyvällä tavalla. Euroopan parlamentti tarvitsee suuret toimivaltuudet ja ne se on saanut Lissabonin sopimuksen kautta. Kiitos Lissabonin sopimuksen. Euroopan unionista on tullut eh, demokraattisempi toimielinten välinen tasapaino on parempi. Ja sitä kautta parlamentti voi paremmin eh, edustaa Euroopan kansalaisia. Ja Euroopan parlamentti tarvitsee nämä uudet oikeutensa. No niin, me jatkamme nyt vielä keskustelua lakkaa se möykkääminen. Viimeinen puhuja, Guinness, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Haluan tukea mietinnön laatijan esitystä. Minä olen EQUI-valiokunnan puheenjohtaja ja minä Tiedän siksi, minkälaisia rajoituksia toiminnassamme oli. Saimme kuitenkin tuloksia aikaan ja on tärkeää ymmärtää, että tutkinnan syy oli siinä, että yli miljoona kansalaista lobbasivat meitä tutkimaan asiaa. Pyydän, että Euroopan parlamentti myös katsoo, seuraa tutkintavaliokuntien lopputuloksia. Emme ole saaneet vielä mitään päätelmiä EQUI-valiokunnan lopputuloksista ja haluaisimme tietää, että yhdistyneessä kuningaskunnassa saavatko kaikki uhrit maksun ja koska he saavat maksun ja korvauksen asiasta. Mielestäni ää, tässä on tärkeitä tarkistuksia, mutta pitää myös todella näiden tutkintavaliokuntien työtä seurata myöhemmin, koska kansalaiset eivät meitä näistä mietinnöistä kiitä, vaan tuloksista. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten vielä loppupuheenvuorot. Ensin komission jäsen Sefcovic, olkaa hyvä. Olkaa nyt hiljaa. Kiitoksia, puhemies. Arvostan tätä mahdollisuutta vastata tiettyihin huomioihin, joita on tehty. Mielestäni on tärkeää, että asetuksesta tulee laillisesti vedenpitävä. Meidän täytyy esimerkiksi välttää sitä, että valiokunnan auktoriteetti kyseenalaistetaan kesken tutkinnan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä varmistaaksemme, että kaikki säännöt ovat noudatettuina. Jäätteenmäki ja muut puhujat viittasivat siihen, millä tavalla voidaan paljastaa luottamuksellisia tietoja. Ja tämä on tietysti yksi aihe, jota täytyy vielä työstää jotta löydämme hyviä ratkaisuja kaikille kolmelle toimielimelle. Arvostan myöskin Hefnerin kommenttia, joka korosti sitä, kuinka tärkeää on se, että on selkeitä sääntöjä, kun kyse on näin arkaluontoisista kyseistä, kuten tutkintavaliokunnista. Ja haluaisin vielä toistaa sen, mistä Daf puhui. hän sanoi, että meidän täytyy päästä eroon epäoikeudenmukaisesta kohtelusta EU-tasolla jäsenvaltioissa – ja uskon, että hyvä yhteistyölähestymistapa johtaa ratkaisuun, joka on kaikkien kolmen toimielimen hyväksyttävissä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten lopuksi vielä Eurooppa-ministeri Vammen. Olkaa hyvä. Herr Puhemies, arvon jäsenet, Arvon jäsenet, haluan ennen kaikkea kiittää hyvästä keskustelusta ja mahdollisuudesta saada puhua tästä asiasta Euroopan parlamentin kanssa tänään. Minä tiedän, että tämä on asia, joka on tärkeä parlamentille ja siksi haluaisin jälleen kerran sanoa, että neuvosto ja Tanska puheenjohtajamaana täysin kunnioittaa parlamentin aloiteoikeutta tässä asiassa. Odotan mielenkiinnolla Euroopan parlamentin äänestystä edustaja Martinin mietinnöstä. Tanska puheenjohtajamana tulee tarkkaan tutkimaan parlamentin ehdotuksen ja teemme parhaamme, että saamme aikaan hyvän tuloksen tulevissa neuvotteluissa toimielinten kesken. Puheenjohtajamaa tulee pyrkimään kompromisseihin, jotka ovat tyydyttäviä sekä parlamentille, komissiolle että neuvostolle. Tässä yhteydessä haluan kiittää edustaja Martinia hänen hyvästä yhteistyöstään ja rakentavasta suhtautumisestaan. Tanska puheenjohtajamaana arvostaa hänen joustavuuttaan ja neuvotteluhaluaan. Olen vakuuttunut siitä, että yhteistyössä komission jäsen Sefcovicin kanssa kykenemme löytämään ratkaisun, joka antaa oikeudellisen perustan tutkintavaliokunnan työlle on tärkeää, että me annamme tutkintavaliokunnalle mahdollisuuden työskennellä niin tehokkaasti kuin mahdollista, mutta samanaikaisesti meidän täytyy huolehtia siitä, että parlamentin tutkintavaliokunta toimii perustamissopimusten sääntöjen mukaan ja että se kunnioittaa toimielinten rooleja. Tätä taustaa vasten odotan ilolla jatkoyhteistyötä tämän parlamentin, komission ja neuvoston kesken. Kiitos. Thank you very much, Minister. Ladies and gentlemen. Kiitoksia ministeri. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan tänään 10 yli 12. Kiitoksia.